Guten Tag, meine Damen und Herren. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Julistan Euroopan parlamentin 29.3.2012 keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Hyvät kollegat, olen hyvin iloinen että voin toivottaa tervetulleeksi 12 Kroatian tarkkailijaa ensimmäiseen täysistuntoonsa